Tervetuloa kokoukseemme. Esityslistan hyväksyminen. Esityslista katsotaan hyväksytyksi. Eh, ja torstaina 6. päivä 9.10. meillä on Ekonen ja Envin yhteiskokous taksonomiaan liittyen, kestävään rahoitukseen liittyen. Ja tämän jälkeen 10.12. meillä tulee olemaan Ekon valiokunnan kokous jossa meillä on MPL liittyvä äänestys todennäköisesti toivottavasti tulossa. Ja Helgi Kööninke tulee olemaan siellä puheenjohtajana. Kohta kolme. Käynnissä olevat toimielinten väliset neuvottelut. MI Refittiin liittyen kolmannella kierroksella jatkettiin poikkeuksien tarkastelua eläkerahoistossa meillä oli ennakoiva keskustelu liittyen kysymyksiin, sellaisiin kysymyksiin kuten ähm, erilaisiin määritelmiin ja suurin osa tästä teknisestä työstä on jo hyväksytty. Mielestäni tämä tapa, jolla asia on muotoiltu, vaikka emme vielä löytäneetkään yhteisymmärrystä, on erittäin hieno. Ja me olemme nyt todellakin sitoutuneita siihen, että saisimme neuvoston liikkeelle. Seuraava asia, mietintö luonnos, vastuuvapauden myöntäminen. Edustaja Franzulika, olkaa hyvä. President, thank you so much. In, in fact... Kiitoksia puheenjohtaja. Frunzulika, Frunzulica, ne tarkoittavat aika samaa asiaa romaniaksi. Romanialais, romaniahan on latina sukkulaisella, ei pitää sitä, frunsulika pitää äänestää, eikä. Niin kaikkien näiden vuosien jälkeen halusin nyt hiukan selittää tätä asiaa. Kiitos. Hyvät kollegat, ensin haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeä tämä vuosittainen vastuuvapaus on koskien kolmea valvontaviranomaista. Ei jopa ESMA ja pankkiviranomainen nyt on tilaisuus käsitellä mahdollisia ongelmia ja tehdä parantavia ehdotuksia. Lisäksi haluaisin ilmaista tyytyväisyyden tilintarkastustuomioistuimen suosituksista, joiden mukaisesti transaktiot, jotka liittyvät tilinpitoon 2017 vuodelta, samoin maksut ja tulot ovat laillisia ja sääntöjen mukaisia. Kun ajatellaan näitä kolmea valvontaviranomaista, meidän, niiden tehtävänä on markkinoiden integrointi ja juridinen lähentyminen ja tavoitteet, kuten järjestä, systeeminen eh, vakaus. Haluaisin korostaa, kuinka tärkeä rooli näillä viranomaisilla on, jotta voidaan varmistaa EUn rahoitusjärjestelmän parempi valvonta, kun koordinoidaan ja tehostetaan valvontaa kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, eh, viranomaisten tuloja tullaan lisäämään kun yhdistynyt kuningaskunta on tehnyt päätöksen jättää EU, haluaisin myös korostaa tarvetta löytää sopivat järjestelyt rahoitukselle, koska niiden pitää pystyä tekemään tehtävänsä tehokkaasti ja riippumattomasti. Eurooppa-neuvoston päätöksen jälkeen 20. marraskuuta 2017 siirtää pankkiviranomainen Pariisiin ensi maaliskuun mennessä. 29 mennessä en halua nyt puuttua tähän tapaan, jolla se siirretään, mutta tämä nyt on elämää. Äh, haluaisin myös kiinnittää huomiota näihin budjettivaikutuksiin. Tämän lisäksi korostan sitä, että täytyy antaa enemmän voimavaroja rahanpesun vastaisiin toimiin, jotta viranomaiset pystyvät valvomaan toimintoja ja kyselyitä, joita saattaa tulla kansalliselta taholta. Tämänhetkisten neuvotteluiden valossa koskien Euroopan valvontaviranomaisten tarkastelua. Jaan sen näkemyksen, että meidän pitäisi ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta varmistetaan se, että vastuuviranomaiset ja luottoluokituslaiset soveltavat Euroopan rahanpesun vastaista ja terrorismin rahoituksen torjuntatoimia äh, johdonmukaisella tavalla. Johdonmukaisesti EBAN pitäisi kehittää yhteisiä ohjeita ESMAN ja eläkeviranomaisen kanssa siitä, miten voidaan integroida rahanpesun vastainen lains, lainsäädäntö ja terrorismirahoituksen vastainen lainsäädäntö. Haluaisin lisätä vielä EBAsta sen, että vaikka budjettia rahoitetaan 27 prosenttisesti EUn varoista, 42 prosenttia suoraan EU-jäsenvaltioilta ja e-, e-, e viranomaisilta 29 prosenttia valvotuista yksiköistä maksuina mitä tulee luotto luokituslaitoksiin. Ja sitten 2 prosenttia tulee muista lähteistä ja sen näkemyksen, että tämä rahoitusyhdistelmä voi olla uhka äh, valvontatehtäville ja riippumattomuudelle. Valvojen pitää voida suorittaa riippumattomasti tehtäviä ja tämä koskee myös EIOPAan, jos sen budjetti rahoitetaan 40 prosenttisesti EUn varoista ja 60 prosenttia tulee suorina maksuina EUn jäsenvaltioiden valvontaviranomaisilta. Näin ollen on yhä suurempi tarve tar- tehokkaammilla valvonnilla joidenkin jossakin maissa, jotta voidaan puuttua heikkouksiin. Vakuutusmarkkinoilla pystytään suojelemaan kuluttajia epäreilulta toiminnalta, jota monikaiset yritykset voivat harjoittaa. Tästähän löytyy moniakin esimerkkejä, jotka myyvät vakuutuksia joissain päin Eurooppaa, erityisesti kiemaissa. Ne ovat huonopituottoisia vakuutustuotteita kuin muissa jäsenvaltioissa. Lopuksi, kun ajatellaan tehtävien luonnetta, joka viranomaisilla, valtion viranomaisilla on, niiden pitäisi paremmin toteuttaa avoimuutta, ei vain suhteessa parlamentin ja neuvoston suuntaan, vaan kansalaisten suhteen myös. Kiitän teitä kaikkia ja odotan jo innokkaasti tarkistuksia ja yhteistyötä että sitä, että saadaan aikaan hyvä lopputulos näissä tärkeissä kysymyksissä, mitä tulee Euroopan rahoitusmarkkinoihin. Paljon kiitoksia esittelijälle ja seuraavaksi EPP-ryhmän puolesta edustaja Langen, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puhe, puheenjohtaja. Tämän äh, kollegan äh, kolmen lausuntoluonnoksen äh, pohjana, äh, mietintöluonnoksen pohjana, ähm, ovat perustavat äh, tietenkin tilintarkastustuomioistuimen ei Siihen ei mitään syytä lähteä sen kummemmin arvioimaan. Aika pinnallisiahan ovat perin periaatteessa ottavat siinä huomioon lausunnoissaan yleensä vain kaikki, kaiken kielteisen. Siis, nämä tuomarit IOPS osalta asiat ovat periaatteessa asiat ihan kunnossa, pään osalta niin ikään. Ja siinä mitä vaan siis pankkiviranomaisen osalta pikku hetki todetaan, että kaiken todetaan olevan reilassa sielläkin samoin sen Esman osalta. Mutta muutama kysymys jää avoimeksi kuitenkin. Meidän täytyy vähän perehtyä vielä niihin. Vaikkapa nämä e, myöhät, myöhässä suoritetut e, maksusuoritetut, vaikkei niitä kuulemma sitten saa paljastaakaan Onko siinä sitten ehkä kysymys tästä menettelytavoista? Tilintarkastajat ovat sitten kommentoineet, mutta suhtautuvat myönteisesti kuitenkin. Siihen, siihen meillä on tavallaan nokan koputtamista, koska sen perusteellahan me toimimme. Mutta meidän pitäisi täällä näin ammatillisesti oikealla jäljellä ollaksemme perehtyä näihin seikkoihin vähän syvällisemmin kuin tilintarkastustuomioistuin on tehnyt. Fruntsulikan ehdotukseen liittyen, hän on tänä kolmeen viraston osalta käyttänyt samaa muotoilua. Kaikki ovat ihan identtisiä vaikka to, äh, tosin pankkiviranomaisen osalta on kuudes kohta, eli kaksi, kaksi 2019, äh, kun yhdistynyt äh, kuningaskunta jättää EUn, niin se tulee tietysti vaikuttamaan rahoitukseen. No onhan se tietysti niinkin. Mutta joka tapauksessa pitää sitten täällä, kun katsotaan, että näissä sitten viranomaisen sitten ottaa, viraston ottaa, ottaa noudattaakseen sitten nämä kaikki ää, määräykset. Se on sen velvollisuus, mitä aiopaan tulee ja sin, ää, ää, mahdollisuuksien mukaan käyttää kaikkia ää, käytettävissä olevia keinoja, mitä jo lainsäädäntö on antanut näitä toimiansa toteuttaa, niin ensisijaisesti siis näin. Ja sitten vasta Äh, miettiä sitä, että että, että, että, että lainsäädäntään tehtäviä pelkästään suoritettaisiin, kyllä se pitää vähän omaloittaistakin olla. Ja sitten kollega myöskin korostaa sitä, että äh, nämä äh, virastot nykyisten tehtäviensä lisäksi saavat uusia tehtäviä rahanpesuun liittyen ja muuhun sellaisen. Ei se ole niitä, niiden tehtäviä ollenkaan, vaan kansallisten viranomaisten lähinnä. Ja sitten lähipäivinä on olotettavissa muutamia muutosetyksiä näistä asioista, mutta, mutta minä mutta nämä lausunnot ovat niin yksioikoisia, ettei niistä oikeastaan ole mitään iloa eikä on, on tärkeää, että me Ekonissa sitten nausumme oman kantamme niistä tomerasti, hämärästi. Thank you for the ECR group. Paljon kiitoksia. ECR ryhmästä Ralf Paket, uusi jäsen, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä. Minä olen Ralf Paket, olen Sandra Lonesin seuraaja. Hänestä tuli hiljattain Belgian puolustusministeri. Ja halusin vain todeta, että hyvin suuresti odotan yhteistyötä kanssanne, en vain näiden kolmen melkoisen pienen asian parissa. Ymmärrän, että nämä lausunnot eivät ole poliittisesti kaikkein arkluontoisempia, mutta nekin täytyy saada tehtyä. Joka tapauksessa me olemme tyytyväisiä sanamuotoon, mitä tulee valvontaviranomaisiin ja myöskin siihen, että sisäisesti on pyritty tekemään siirtojen niiden talousarvion sisällä. Oli myöskin hienoa, että tässä mainittiin rahanpesun vastainen työ. Vuonna 2018 melkoisin paljon tapahtui tällä alalla ja yhä edelleenkin tapahtuu. Olemme kaikki lukeneet siitä, mitä Deutsche Bankissa tapahtui viime viikolla. Ja on myöskin hienoa, että esittelijä korostaa tässä Euroopan pankkiviranomaisen roolia. Se on valvontaviranomaisten parissa keskeinen tekijä. Tämä oli syyskuussakin komission toteama seikka. Me tarkastelemme jokaista äm, terrorismin vastaista ja rahanpesun vastaista kappaleita. Tietenkin tämähän ei ole nyt aika äm, komissiolle tehdä muutoksia rahanpesun vastaisen työhön ähm, toimiin, valtuuksiin EPAN yhteydessä. Ja tämän lisäksi ähm, me pidämme tästä valvontaviranomaisten ähm, tehtävien määritelmästä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kyllä tämä voi olla poliittistakin, ei tämä aina ole niin äh, neutraalia asia, tämä vastuuvapainen myöntäminen. Wolf Klintz, olkaa hyvä. Äh, äh, kiitoksia Klintz, siis minä olen kontissa myöskin jäsenenä ja näistä vastuvapautta puidaan kontissa erityisen perusteellista, kuten Werner Langen äsken totesi, että me teemme tarkkaa työtä. Tässä säästän teidät pitkältä, pitkiltä vuorotuksilta, koska tässä on kantaa otettu riittävässä määrin sen verran vain, että viime aikoina – me, meillä on tällaista talousrikollisuutta ja veronkiertoa, verovälttelyä, rahanpesua ja sen sellaista. Me emme siltä osin ole vielä päässeet tavoitteisemme puhtaaseen Eurooppaan. Eli tässä on tietenkin viranomaiset ovat vastuullisia jäsenmaissa, eikä näissä keskusvirastotasolla niinkään, mutta kuitenkin tässä kuitenkin no, hyvällä koordinaatiolla saataisiin paljon hyvää aikaan. E, Sitten sitä ei oikein näytä syntyvän, eikä tilintar- eivätkä tilintarkastajatkaan ainakaan sitä ole missään myönteisessä hyvissä kommentoineet. Äh, äh, äh, valiokunnassa varmaan siihen vielä perehdymme syvällisemmin. Olisin toivonut vielä, vielä tästä rahan rahanpesusta jonkinnäköistä tarkempaa selostusta, mitä henkilöstöä ja muuhun sellaiseen tulee ensi vuonna sitten varmaan lähemmin, mitä ESMAan tulee. Sekin on varmaankin ensi vuosi ratkaisevassa asemassa, mitä tulee muutoksiin. Ja kuten Werner Langenkin totesi, osittain pyritään tietysti kehitellä tällaisia sisäisiä malleja, joita yritysmaailmassa siis käytetään, niin siis käytettäisiin myöskin näissä virastoissakin tähän kirjanpitoon ja muuhun sellaiseen. Sitä kannattaa ehkä noudattaa hiukan pidättävyyttä. Kaiken kaikkien näiden virastojen ja kansallisten vastuuviranomaisten välinen yhteistyö ei ole vielä sillä tavalla kuin parhaimmillaan pitäisi. Ja, siis aika aika iso paketti valmistumassa näistä kaikista virastoista vielä tällä lainsäädäntökaudella. Ehkä, ehkä niin, niin on otettava sitten huomioon se, että yht, yhteistyötä pyritään jatkossakin entisesti vastaamaan ja ylipäätänsä tällä eurooppalaistamaan tätä koko hanketta ilman, että siinä sitten kuitenkaan viedään valtaa kansallisilta päättäjiltä tai viranomaista liiallisessa mitassa. Paljon kiitoksia. Sven Giegold ei ole täällä paikalla. En tiedä, onko vihreistä joku, joka haluaisi hänen puolestaan käyttää puheenvuoron. Haluaako joku puhua Sven Giegoldin puolesta? Vai hyppäämmekö seuraavaan ryhmään? Kukaan ei vastaa, joten ilmeisesti tämä tarkoittaa ei. En myöskään nyt näe muiden ryhmien puhujia paikalla. Voimme siis mennä puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Pervaus, Beres, olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia. Nämä vastuuvapausmietinnöt ovat mielestäni tärkeitä ja olen aina iloinen siitä, miten budjettivalvontavaliokunta toimii tekee todella syvästi työnsä, mutta mielestäni pitää olla siinä varovainen, että nämä vastuuvapausmietinnöt eivät muutu tällaisiksi mietinnössä, mihin kaikki asiat halutaan mukaan otetaan mukaan joka ikinen asia, josta halutaan maininta. Tietysti viittaan tässä kahteen asiaan, jotka tulivat esille keskustelussa. Siis jos nämä kolme valvontaviranomaista, pankkiviranomainen, viranomainen arvopaperimarkkinaviranomainen, vakuutusviranomainen joutuvat puuttumaan rahanpesun vastaiseen toimintaan ja terrorismin rahoituksen vastaiseen toimintaan. Nämä, näistä aiheistahan ollaan keskustelemassa, kun laaditaan tai niitä käsitellään jota laadin, mietinnössä, jota laadin yhdessä Otmar, Otmar Karasin kanssa. Ei pitäisi ennalta päättää, miten tämä keskustelu tullaan käymään vastuuvapauden yhteydessä, koska silloin mielestäni heikennetään komission ehdotuksen syvästä käsittelyä. Ja panen nyt kuitenkin merkille, että mukaan lukien Taxe de, erikoisvaliokunnan puheenjohtaja, niin kun katsotaan näitä lopupäätöksiä, joihin päädyimme, koska pelkkä yhteistyö kansallisten viranomaisten kanssa ei riitä varmistamaan sitä, että valvonta on riittävää, mitä tulee rahanpesuun. Ja sama koskee sisäisiä malleja. Mielestäni tämä on keskustelu, jota me tulemme käymään, kun uudistetaan valvojaviranomaisia ei jopa enemmän roolia tässä kysymyksessä. Tässä on kyse toimivaltuudesta, ei tässä ole kyse toimivaltuuden rajoista. Tämä ei ole mikään hyvän hallinnon kysymys ei jopa se koskee sen budjettia. Haluaisin, että puhuttaisiin syvästi näistä asioista oikein termiin ja miten viranomaiset käyttävät näitä budjetteja hyväksi, mutta ei sotketa tähän mukaan kaikkia muita asioita näistä asiakokonaisuuksista, koska silloin eh, ennalta tavallaan päätetään, mikä tulee olemaan erityisvaliokunnan kanta näissä asioissa. Thank you. So. Kiitoksia. Esittelijä edustaja Liikko. pahoittelen tämä aikaisempaa väärin ääntämistä. Ihmiset vanhenevat ja toistavat aina samoja virheitään. Olkaa hyvä. Niin, itse asiassa se oli minun virheeni. Minulla oli sellainen tunne, että te italialaisena saattaisitte ymmärtää, mistä minä puhun, mutta paljon kiitoksia. Itse asiassa olen hiukan hämmästynyt siitä, äh, kuinka kriittinen lähestymistapa edustaja Langenilla on. En ole nimittäin viime vuosina kuullut äh, häneltä näiden kolmen viranomaisen vastuuvapauden myöntämisen yhteydessä. Hänen mainitsemme on näin monia seikkoja. Minä olen kymmenen vuoden ajalta tarkastellut näitä vastuuvapauden myöntämisiä näiltä virastoilta ja ne ovat melkoisen samanlaisia, sama rakenne, sillä vastuuvapausmenettely on sama. Ja minulle on kerrottu, että 1500 merkkiä pitää olla jokaisessa ja niihin luetaan näiden asiakirjojen osalta myöskin välit merkkien välillä. Tämä on siis äh, sääntö. Ja mainitsin myöskin sen, minkälaisia tärkeitä haasteita näiden kolmen ähm, viranomaisen pitäisi yhdessä saada tehtyä. Tietenkin paljon haasteita on olemassa, paljon pitäisi saada aikaan. Mainitsin tämän äh, terrorismin rahoituksen vastustaminen, rahanpesun vastustaminen, yhteistyö, myöskin kaikkien ähm, kolmen viranomaisen yhteistyö Euroopan keskuspankin kanssa. Kaikki tämä on hyvin tärkeää. Mutta nyt minä odottelen teidän tarkistuksianne, odottelen teidän muutoksianne ja uusia aiheita, jos teillä sellaisia on. Mutta olkaa hyvä ja kertokaa, mitkä ne ovat. Ymmärrän, että teillä on kriittinen lähestymistapa, mutta teidän pitäisi nyt saada jotakin ähm, konkreettista näihin todellisiin kysymyksiin liittyen. En ole kuullut vielä mitään konkreettista. Tässä sanotaan, että ei kaikkea käsitellä, mutta mitä minä en käsitellyt? Kertokaa, mitä pitäisi käsitellä enemmän. Sillä minä tarkastelin menneisyydessä viimeisen kymmenen vuoden kaikkia vastaavia vastuupanon myöntämisiä. Rakenne oli hyvin samanlainen. Yritin hiukan tehdä vähän eroa niihin. EPAN yhteydessä mainitsin, Ruoan pankkiviranomaisen yhteydessä tämän uuden päämajan Pariisissa ja sellaisia asioita, jotka täytyy ottaa huomioon, mutta en ole kuullut nyt mitään liittyen näihin todellisiin ongelmiin teiltä vielä. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Aikataulu on seuraavanlainen. Tarkastus jättämisen takaraja 6. joulukuuta, 10. tammikuuta. Me tarkastelemme tarkistuksia ja äänestämme 21. tammikuuta Ekonissa näistä asioista. Nyt voimme siirtyä äänestyksiin. My group. Thank you. This is the right order. Uh. So the first no. one is SME growth markets? No, so they are not in the right order. No. First is SME growth market. Rapporteur. Sander, Sander, yeah, this Sorry? Please, I was checking my, the order of my paper. Niin tarkistin tässä näitä papereita, niin, mutta saatte puheenvuoron. Paljon kiitoksia SND-ryhmän puolesta. Minä haluaisin, että me lykkäämme äänestyksen koskien tätä ähm, benchmark-vertailuarvoasiaa. Äh, äh, eri ryhmät eivät ole vielä oikein linjoilla ja siksi meidän ei kannata asiasta vielä tänään äänestää. Thank you. Kiitos. EPPn koordinaattori nyökkäilee. Hyvä, tämä lykätään. Ja ensin testataan. Äänestys päättyy. Äänestys alkaa. Koeäänestys. Vote is closed. Äänestys päättyy. Kiitos. Joten aloitamme. Hetki vielä. Okei, Okay, so we start uh, amendment 6, those in favor. Tarkoitus kuusi puolesta vastaan. Koneäänestyksenä kuusi. Äänestys alkaa. Aiheena on Sanderin mietintö. SMEs growth market. Koirtusten kasvumarkkinat. Vote is closed. Is adopted 17 to... Se hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty,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 Päättyy 19 18 vastaan hyväksytty. 35 so, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan. Ty- Tarkistamme koneäänestyksenä. Vote is closed. Äänestys päättyy. 17.15 hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 3 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, tyhjää hyväksytty sama enemmistö. Mutta jos haluatte tarkistaa, niin voidaan tehdäkin niin, muutoin mennään 37. Ai se raukeakin. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 41 puolesta. Tarkastamme uudestaan koneäänestyksenä. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 18.17 tuloksella. 42 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 43 puolesta vastaan. Tarkistamme, tarkistamme 2003 tuloksen. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2017. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 44 puolesta vastaan. Tarkistamme 44. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten komission ehdotus näin muutettuna nimenomaan äänestyksen, joka alkaa. Päättyy 32 puolesta ja Sitten äänestämme toimintavälisestä neuvotteluista ja niiden alkamisesta. Minä jo kerron, että en ole äänestyskorttia ole mukana. Jos voisitte lisätä minun nimeni siihen. Decision to enter into trilogues. The vote is open. Äänestys alkaa tästä trilogin aloittamisesta. Nimenhuutoäänestys. Not taken. What is close? Äänestys päättyy. 32 plus 1. Määrä enemmistö saavutettu. Onnittelemme esittelijää. which is this one? Which is nine. No. okay, so, so we vote first the uh, regulation. Yes. So. Äänestämme ensin asetuksesta, numero yhdeksän asetuksesta siis. Ähm, kollektiivisten investi- investointien äh, rajat ylittävä jako, kompromissin B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus. Ähm, täytyy löytää se. Äh, kahdeksankymmentä tarkistus ähm, puolesta. Markus, tämä on se kuuluisa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt työjärjestys huomio, sillä me siis äänestimme tästä asiasta, mutta uskoakseni puheenjohtajan mikrofoni katkesi. Minun täytyy nyt tehdä työjärjestyshuomio. Jotta nyt ristiriidolta vältytään, me hyväksyimme tämän pyynnön, mutta hyvin selväksi haluaisin tehdä sen, että tästä lähtien tarkistuksia ei pidetä mahdollisina ottaa vastaan, ellei, jos ne eivät pysy tämän asetuksen sovellusalan sisällä, ellei ole hyvin laajaa konsensusta poliittisten ryhmien välillä, josta vaaditaan jonkin pikaratkaisuun, mutta periaatteessa sääntö on sellainen, että nyt me alamme käydä läpi muita tarkistuksia. Tämä oli hyvin selvää. Älkäämme keskustelko tästä, kun asia tehtiinkin jo, äänestimme jo. No, joka tapauksessa nyt annan puheenvuoron, mutta tämä on minun tulevaan käytökseen liittyvä ohje, ellen huomaa, että laaja konsensus on olemassa. Minä en pidä uusia tarkistuksia mahdollisena ottaa vastaan, jos ne ylittävät aivan selvästi oikeus perustaan ja sovellusalaan tämän asetuksen osalta. Olkaa hyvä. To welcome your ruling. Tämähän on hyvä, siksi vain pyydänkin puheenvuoroa. Tämä antaa meille tilaisuuden arvioida tätä tilannetta muutosesityksen kautta pidemmällä kuin tähän asti on ollut mahdollista. Parlamentti on saanut tietonsa asioita, jotka aiemmin eivät olleet tiedossa. Eh, nythän meillä on tästä oikeusvarmuus tästä tilanteesta ja seuraavan kerran, kun komissiolta tällainen ehdotus tulee, ottakoot sitten mukaan kaikki asianmukaiset seikat mukaan eikä tällaisilla toissijaisilla kakkospilarin välineillä pyri sitä sitten vesittämään. No, ähm, Paljon kiitoksia. Jatketaan äänestyksiä kompromissi ähm, E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestyskomission ehdotuksesta näin muutettuna nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Plus yksi. Teillä on nyt äänestyskortti hyvä. Äänestys päättyy. 34 puolesta 0 vastaan 5 tyhjää. Äänestämme päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta yksi vastaan viisi tyhjä. Tyhjää. Meillä on nyt määräenemmistö neuvottelun aloittamisen puolesta. Onnittelut esittelijälle. Nyt siirrymme eteenpäin. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta. Missäs me olemmekaan? Sivu 11. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestyskomission aloitteesta näin muutettuna nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyi. 34 puolesta, 3 vastaan, 2 tyhjää. Äänestyspäätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut. äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta 4 vastaan kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Sitten lykkäämme seuraavan kohdan, kuten sovittua, joten siirrymme Paul Tangin yhteiset digitaalialan verot tietyistä digitaalipalveluista 30, 31 ja 2 nimenhuutoäänestyksellä. Tämä oli siis ehdotuksen hylkääminen. Äänestys alkaa ja äänestämme nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys päättyi. Tämä oli hylätty 34 puolesta 34 vastaan kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Hylätty. 20 vastaan 19 puolesta. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 20 vastaan 19 puolesta, hylätty 25 puolesta. Tar- eh, tarkistamme tämän heti koneellisesti. Äänestys alkaa. 24 puolesta 15 vastaan hyväksytty. 156 puolesta vastaan. EPP on puolesta. Tyhjä hyväksytty. 157 puolesta vastaan tarkistamme tämän. 157 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 vastaan 19 hylätty kompromissi. E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 27 puolesta. Tarkistamme tämän heti koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 23 puolesta 16 vastaan, 166 ja 167 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän äänestys alkaa. Uskoakseni tämä on parempi tarkistaa. Hyväksytty yhdellä äänellä 20 vastaan 19, hyvätä tarkistamme seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 1, 6, 9 puolesta vastaan tarkistamme tämän koneellisesti äänestys alkaa. Kaksikymmentä vastaan 19 hyväksytty, 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 171 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 173 ja 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 40 puolesta vastaan liberaalit Tarkistamme tämän koneellisesti. Se oli varmaan hyvä, hylä, hyväksytty. Tämä oli hyväksytty 21 vastaan 15. 41 puolesta vastaan. Tarkistamme tämä 41 äänestys alkaa. enemmistöllä hyväksytty yksi puolesta vastaan. Tarkistamme tämän yksi. Äänestys alkaa. 20 vastaan 19 hyväksytty, 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi, I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi, J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 90. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 vastaan 19 hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 103 puolesta. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 23 vastaan 16 tarkistus 104 puolesta on tyhjää hylätty, 105 puolesta on tyhjää hylätty, 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 14, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty. 20 vastaan 19, 15 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 15. Äänestys alkaa. 20 vastaan 19, 108 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän 108 äänestys alkaa. Varmaankin sama 20 vastaan 19. Kyllä todellakin äänestys päättyi 20 puolesta 19 vastaan hyväksytty, 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko komission aloitteesta näin muutettuna nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 33 puolesta kaksi vastaan kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Meidän täytyy äänestää vielä äh, lainsäädännöllisen päätöslauselman kappaleista. Ehdotan, että 30.3.39 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty, eli päätöslauselma hyväksytään näin muutettuna. Now we go, hello, we go to um, the Rosati. Uh... Nyt äh, eteenpäin Rosatin mietintöön. Se ei ole mitään erityistä otsikkoakaan, mutta näistä digitaalilla, digitaalisen läsnäolosta, digitaalista läsnäolosta on kysymys merkittävästi sellaisesta. Numero 15 ään, nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 vastaan, yksi puolesta. Hylätty. No niin, no, sen kirjattu kuitenkin tämäkin pöytäkirjan, että tätä ei hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 60, hylätty siis 65 puolesta vastaan, siis vastaan, tarkistamme 65 äänestys alkaa ja päättyy 2019 hyväksytty, 67, 8, 69 puolesta vastaan. Ty- tarkistamme saman tien. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 2019 hyväksytty, 79 puolesta vastaan. Tarkistamme saman tien. E, epäilen, että tulos on jo selvillä. Aavistella sen. Äänestys päättyy. Kyllä vain. 2019 hyväksytty. 80 puolesta. Tarkistetaan saman tien, haissa alkaa. Ja päättyy 19.19. 19, hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 82 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, hylätty, 83, 4 ja 9 puolesta vastaan tarkistamme 3, 4 ja 9. Ja se päättyy, 2017 hyväksytty, 85 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan. Tarkistamme numeron 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 29.88, äh, raukeaa 29 puolesta vastaan. Tarkistamme saman tien. 89 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tasapeli 19-19 hylätty, siis 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 92 tarkistamme siis, ei kun 91 tarkistamme, sen äänestys siitä alkaa. Ahaa, liberaalit kääntävät kelkkansa. Hyvä, että tarkisti. Äänestys päättyy. Hyväksytty, mitä hyväksytty. Oikeassa oltiin. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan. Tarkistamme 93 äänestys. Siitä alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2019 äänin. 95 nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 96 ja 10 9, eh, hyväksytty 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 112, siis 12 muutosesitys puolesta vastaan. Tarkistamme muutosesitys 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 121, 18, 106 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan. Tarkistamme sen näin salkaa. Näistä päättyy. 2019 hyväksytty 116 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 21. Näistä alkaa. sitten päättyy. Hylätty. 19.16 äänin. Kompromissi A. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 vuodesta vastaan. Tarkistamme muutosesityksen 26 äänessä. alkaa siitä nyt. Ne päättyy. Ylätty. Yhdellä äänellä 19, 18, B. B. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää, puolesta vastaan, jaha, ja äänestys alkaa, tarkistamme sen 36. Päättyy, hyväksytty, 29, 37, öö, siis ei kun, niin, ja raukesi siis kun äsken hyväksyttyyn. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta tarkistamme saman tien. 39 alkaa. Päättyy. Hyväksytty 2019 lukemin 41 puolesta vastaan tarkistetaan 41. 41 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 2019. D-kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- Ei kun pitääkin äänestää erikseen. Minulla on ihan omanlaisensa esityslista. 109 pitää äänestää erikseen puolesta ei ole missään SNDn listalla, mutta Jolie 109 artiklan 6D uusi 109. Siitä äänestämme. Lienemme sen kannalla noin ihan äh, edellisiin tapauksiin viitaten, mutta tiedä häntä, ei ole minun hommani ennusta. 109 tiedä, tässä uusimmassa versiossa se on muutettu. Se edellisessä oli mukana tätä kompromissia. No oli miten oli, 109 siis, tarkistamme sen koneellisesti, 109. Äänestys päättyy, hylätty, 21, 18, 46. Ja siitä tarkistukseen kone, äänestys. Jolin mietintö sekin, äh, muutos sekin se on 46. Äänestys alkaa 46, 4, 6. No tässä nyt on tämä muutos. Äänestys päättyy. Hylätty 19, 17. Ja nyt sitten kompromissi E Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 äänestykseen nyt. Aikus, kun siitä jo äänestettiin, 40, 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 57 ja seitsemän yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 61 tarkistamme, se on viimeinen tässä. Näistä alkaa, näistä päättyy, hylätty 2019 lukemin. Sitten komission muutos, ehdotus muutettuna, äänestys alkaa. Ja päättyy. 31 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Sitten 16.17 kohdista UU-lausunnosta erikseen tyhjää vastaan. Ja hyvä, ty, hylätty, siis nämä kolme lainsäädäntökohtaa. Hylätty onnittelut esittelijä tästä. Kilpailupolitiikan vuosikertomukseen seuraavaksi. Okay. Compromise. Kompromissi A. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 26. Päättyy tasapeli hylätty 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksy... 34 puolesta vastaan. Tarkistetaan 34. Vote is closed. Uh, rejected 23. Hylätty 15.23. Sitten kompromissi E. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 42. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 44. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi F. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 50 puolesta vastaan Tarkistetaan. Päättyy. Tasapeli hylätty. G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J ensin. G, sitten H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Yeah, yeah, no, my vote is close. Äänestys päättyy. Hyväksytty 15, 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan. Tarkistetaan 107. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 117 puolesta vastaan tarkistetaan 117. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kahdeksan. Nyt yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan. Tarkistetaan 120. Vote is closed. 22 in favor. Hyväksytty 122 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 128 puolesta vastaan. Tarkistetaan 128 saka. Päättyy. Hyväksytty. 129 puolesta vastaan. Tarkistetaan 129. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi P. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 136 puolesta vastaan. Tarkistetaan 136. Vote is closed. Adopt. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta tarkistetaan 145. Vote is closed. Reach. Äänestys päättyy. Hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää. 147 in favor. 147 puolesta 147 tarkistetaan. Vote is closed. Adopted 19 to 18, 150. In... 150 puolesta. Va- Tarkistetaan tämäkin. 150. Päättyy. Hyväksytty. Sataviisikymmentäkaksi puolesta vastaan tarkistetaan. 152 kyllä tarvita, tarvita, tarvitaan, että tarkistetaan. Vote is close. 19 to 15. Hyväksytty 153 puolesta koneäänestyksenä. Päättyy, hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan EPP vastustaa tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tarkistetaan 160 päättyy. Hyväksytty. 161 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 162 puolesta vastaan. Tarkistetaan 162. Vote is close. Päättyy. Hyväksytty. 163 puolesta vastaan. Tarkistetaan 163. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 165 puolesta vastaan. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 166 puolesta. Tarkistetaan 166. Päättyy. Hyväksytty. 21.17 kompromissi S puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus. 173 puolesta vastaan. Tarkistetaan 173. Päättyy hyväksytty kompromissi D, T puolesta vastaan tarkistetaan. Vote is closed. Päättyy hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1,90 puolesta vastaan. Tarkistetaan 190. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 185 puolesta vastaan. Tarkistetaan 185. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta. Tarkistetaan 192. Vote is close. Päättyy. Hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 199 puolesta vastaan tarkistetaan 199. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi, yksi, yksi puolesta vastaan. Tarkistetaan kaksi, yksi, yksi. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 100 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi DA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 218 puolesta vastaan, tarkistetaan 218. Vote is closed. Päättyy hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viite, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan Tarkistetaan. Tarkistus kaksi. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Vote is closed. Päättyy. Tasapeli hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viite neljä puolesta ja eh, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ryhmänä viitteet kuudesta kymmenen, jos sopii puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta tarkistetaan kuusi. Vote is closed. Päättyy. Tasapeli hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen tarkistetaan heti. Vote is closed. Päättyy. 18, 17 hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan 12. Vote is closed. A draw reject. Hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Alde Jatkuu. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan. Tarkistetaan 17. Vote is closed. Hyväksytty. Kohta yksi puolesta vastaan. Tarkistetaan. Kohta yksi. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. hinta kolme. Vote is closed. Is adopted. hyväksytty. Sitten viisi, mitä viisi? Ei.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 Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan. Tarkistetaan seitsemän. Vote is closed. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 12 tuli katettua, ai 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan 12. Vote is closed. Maistus päättyy, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta vastaan tarkistetaan 15. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tarkistetaan kohta 16 agri. Vote is closed. Päättyy. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Akri 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksäntoista puolesta vastaan tarkistetaan. S alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestys on koko teksti puolesta. Siis nimenhuutoäänestys, joka alkaa. Vote is closed. Päättyy. 32 puolesta kaksi vastaan yksi tyhjä. Hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Seuraava kokous torstaina kuudes päivä ja koska silloin pitäisi äänestää, Joulupukki ei tule. Mitä? So, please. Uh, Pelkkää risuja, jos ette ole paikalla, joten pyydän olemaan paikalla. Kokous päättyy. Mm. I'm really concerned because if we are such